hyväksytty. Kreikan viranomaiset ovat esittäneet kaksi pyyntöä koskemattomuuden poistamiseksi herra Sotiros Tsarianopolukselta ja Georgos Grammatikakikselta eh, johtuen eh, rikosoikeudellisista menettelyistä. Ja työjärjestyksen mukaisesti tämä asia lähetetään oikeus